Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän anteeksi pientä myöhästymistäni, joka johtui siitä, että piti valmistautua iltapäivän trilogiin. Se pidetään neljältä. Esitysten hyväksyminen. Mennään kohtaan seitsemän esityslistalla. Meidän täytyy äänestää. Kyse on Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuodeksi 2014 kaikki pääluokat. Mehän äänestimme viimeksi talousarvion muutosehdotuksista ja nyt meillä on, on siis tämä itse talousarvion muutoksineen. Haluaisin antaa Dancilalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vreau să mulțumesc încă o dată secretariatului pentru sprijin și tuturor. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sihteeristöä ponnisteluistaan, samoin kaikista, kaikkia kollegoja, jotka ovat tähän muutosehdotuksensa tehneet. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti edustaja Dancila. Ja nyt lähdemme äänestämään. Britta on pyytänyt puheenvuoroa, alkaa Joo, meine Stimmkarte funktioniert äänikorttini ei toden totta toimi. Eh, proviamo a fare il voto. No, <clears throat> kokeillaanko äänestää kättä nostamalla? Hyvä. Aloitetaan kohta yksi. Puolesta. Käsi ylös. Puolesta käsi ylös. Missä sosialistit ovat? Vastaan. hylätty. Kaksi. Autahan minua nyt vähän. Eli kolmonen. Ketkä puoltavat? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, Sanoisin, että hyväksytty. Kuusi. Lionelta puolesta. Puolesta. Vastaan. Sanoisin, että hylätty. Sitten suullinen äh, tarkistus Olenitsekilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 9 tarkistus 7. Stoimanilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 10 tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 9. Olen itsekiltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 Gabrielilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko, vai oliko se hylätty? Hyväksytty. Loppuäänestys koko lausunnosta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Ennen kuin menemme seuraavan esityslistan kohtaan. A. Bove on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Anteeksi, että häiritsen tässä päiväjärjestystä, mutta tässä olisi ehdotus ensi kevääksi. En tiedä, ovatko kaikki tietoisia tästä, mutta YK on julkaissut vuoden, julistanut vuoden 2014 maanviljelyn teemavuodeksi. Ja olisi erittäin tärkeää, että Euroopan parlamenttikin osallistuisi tähän YK teemavuoteen ja järjestäisi jonkinlaisen tapahtuman maatalousvaliokunnan puitteissa. English. Eikä tullut englanniksi käännöstä. Nytkö se toimii? Toimiiko? Aloitan uudestaan. Anteeksi. Niin. YK on julistanut vuoden 2014 perhemaanviljelyn teemavuodeksi ja maailmassa tullaan järjestämään useita tapahtumia tämän teeman tiimoilta. Ja minä ehdotan, että maatalousvaliokunta Euroopan parlamentti tekisi jonkinlaisen aloitteen tällaisen viljelymuodon puolesta ja suojelemiseksi. Mielestäni olisi tärkeää, että nimenomaan maatalousvaliokunta järjestäisi tällaista toimintaa ja ennen huhtikuuta, koska sen jälkeen on vaalit, niin ehkäpä helmi- tai maaliskuussa yrittäisimme jonkinlaista toimintaa toteuttaa. Voisimme ehkä eri maatalousjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestää jotain, voisimme tehdä ehdotuksen pääsihteerille tai puhemiehelle, mutta olisi erittäin hyvä, että kaikki parlamentaarikot yhdessä osallistuisivat tähän teemaan ja toimintaan. Ja olisi tärkeää, että myös komissaari Cholos osallistuisi, koska on erittäin tärkeää, että me myös ilmaisemme tukemme perheviljelyä kohtaan. Eli tässä halusin vain sanoa, että koordinaattorit ottaisivat vaarin tästä ehdotuksesta. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja Bove. Otamme vaarin siitä, mitä sanoitte. Ja nyt minä ehdotan, että menisimme estyslistan kohtaan yhdeksän. Siis yhdeksän, se on tärkeä, koska meidän täytyy myöskin tästä asiasta äänestää. Toivottavasti kaikki pysyvät täällä ää, äh, salissa. Jos hyvät kollegat muistatte, niin siirtymätoimien lisäksi joista esittelijä on äh, Albert Dess, niin myös komissio on äh, heinäkuussa äh, tehnyt ehdotuksen, ehdotuksen säännöksi, jotka koskevat maaseudun kehitystä tämän ajan jälkeen. <clears throat> Ehdotuksen tarkoitus on ähm, jatkaa poikkeusta jäsenvaltioille niin, että voidaan jatkaa yhteisrahoitusta. Olemme keskustelleet tästä asiasta ja olemme tulleet siihen tulokseen, että itse teksti ei ole ristiriitainen eikä kiistanalainen, mutta menettely on aika mutkikas. Meillä on aika vähän aikaa noudattaa yhteispäätösmenettelyä ja Siksi ehdotetaan yksinkertaistettua menettelyä artikla 46 mukaisesti, mutta aivan kuten koordinaattorissa on jo todettu, niin äh, DES on myös ähm, ehdottanut ähm, muutosehdotuksia, vastaavia muutosehdotuksia omaan ehdotukseensa, jossa <clears throat> ehdotetaan, että ähm, riittävät tai tarpeelliset säädökset tätä suunniteltua laajentamista silmällä pitäen otettaisiin mukaan toisiin lainsäädäntöehdotuksiin. Ja nyt ehdotan, että me hyvä, hyväksyisimme tämän ehdotuksen yksinkertaisen menettelyn puitteissa ilman muutosehdotuksia. Huomaan, että DES ää, tässä nyökkäilee, ja jos kukaan muukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, niin ehdoton, että äm, äänestämme tästä ehdotuksesta. Ketkä puoltavat? Ketkä vastustavat? Kiitos. Nyt Des, siis voimme lähteä edetä tältä pohjalta. Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikille. Se ci siamo tutti. Jos kaikki äh, olemme yhtä mieltä tästä asiasta, niin voimme mennä kohtaan kahdeksan esityslistalla. Kyse on esityksestä, jonka pitää meille Maurizio Martina. Hän on maatalouselintarvikkeista ja metsäpolitiikasta Italiassa vastaava osastopäällikkö. Hän kertoo meille Milanon maailmannäyttelystä, joka pidetään vuonna 2015. Kyse on maapallon ruokkimisesta ja energiasta elämää varten. Se on tämän maailmannäyttelyn teema. Haluan kiittää kaikkia läsnäolijoita siitä, että voimme järjestää esityksen äh, Milanon maailmannäyttelystä, jonka teema todellakin on siis maapallon ruokkiminen. Tällä teemallahan on äh, merkittävä rooli ihmisten huomion, jotta voidaan kiinnittää ihmisten huomio siihen, että elintarvike on suuri haaste tulevaisuudessa. Se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan koko planeettamme kehitystä ja kestävyyttä – olemme voineet todeta viime vuosina, että elintarvikepula on ja elintarvikkeiden vähe- puuttuminen on suuri uhka ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että voimme ruokkia maailman. Tämä on erittäin arkaluontoinen tai tärkeä aihe. Me olemme keskustelleet tästä elintarvikeasiasta montakin kertaa tässä valiokunnassa ja olemme usein korostaneet ja alleviivanneet sitä, kuinka tärkeää on pitää ottaa vaarin tästä erittäin tärkeästä maailmanlaajuisesta haasteesta. Myös kun puhumme mm, yhteisen maatalouspolitiikkamme uudistuksesta. Ja siksi olenkin erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi ministeri Martiinan, joka voi kertoa meille lyhyesti eri dioin siitä, mikä on Milanon maailmannäyttelyn tavoite – kyllähän meille kaikille, ei ainoastaan Italiassa, vaan koko Euroopalle tämä maailmannäyttely on hieno tilaisuus, jotta voimme kiinnittää huomiota juuri tähän tärkeään maailmanlaajuiseen haasteeseemme, eli elintarvikekysymykseen. Ja haluan kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia niitä, jotka ovat läsnä, jotka ovat tulleet tänne ministeri Martinan kanssa. <clears throat> Haluan antaa puheenvuoron ensin esiintyjille ja sen jälkeen valiokunnan jäsenet ja muidenkin valiokuntien läsnä olevat jäsenet saavat puheenvuoron. Niin, hyvät kollegat, nyt annan puheenvuoron Maurizio Martinalle. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä kaikkia. Haluan kiittää valiokunnan jäseniä Tämä on suuri ilo ja kunnia, että voimme olla täällä ja voimme esitellä teille tämän työn, jota tähän päivään mennessä olemme tehneet, kun olemme järjestäneet tai olleet järjestämässä Milanon maailmannäyttelyä. Ähm, käytän nyt tässä muutaman minuutin voidakseni kertoa teille siitä, kuinka tärkeä tämä maailmannäyttely on, siitä, kuinka vaikka olemme jo menestyneet siinä mielessä, että osallistujia on jo ilmoittautunut monia. Ja sitten haluaisin kertoa teille siitä, mistä, tämän maailmannäyttely, mistä tässä maailmannäyttelyssä on kyse, minkälaisia haasteita kohtaamme. Di Castrohan jo kertoi näistä haasteista. Ensinnäkin tästä kuvasta näette, että Milanon maailmannäyttelyyn on ilmoittanut jo useita ähm, osallistujia. Tällä hetkellä meillä on jo 132 maata ilmoittautunut. Muistakaa, että 130 oli tavoite ja me olemme siis sen jo ylittäneet. Ja haluamme vielä lisätä osallistujien lukumäärää tulevina viikkoina. Toivottavasti saamme uusia ilmoittautujia tähän tärkeään tapahtumaan. 60 näistä 132 maasta rakentaa oman paviljonkinsa. Ja kun verrataan Shanghain maailmannäyttelyyn, siellä oli 40 kansallista paviljonkia, joten olemme jo tavallaan voiton puolella ja tavoite on saada paikalle 20 miljoonaa vierailijaa. Tämä maailmannäyttelyalue on erittäin suuri, erittäin laaja, 1,1 miljoonaa neliömetriä Milanon lähistöllä. Julkiset, julkisten investointien lukumäärä on 1,3 miljardia euroa, noin miljardi euroa tulee osallistuvien maiden investoinneista, ovat siis rakentaneet paviljonkeja ja muutenkin investoineet. Ja eri organisaatiot ovat myös yksityisiltä tahoilta saaneet rahaa noin 0,3 miljardin ähm, edestä. Eli kuten tästä diasta näette, niin aika monia maita on näiden 132 osallistujien joukossa – haluaisin korostaa erityisesti sitä, että osallistujien lukumäärä on jo siis todella merkittävä, erityisesti kun ajatellaan Aasian maita, Afrikan maita. Ja tässä yhteydessä voidaan todeta, että 97 prosenttia Aasian väestöstä on edustettuna maidensa kautta tässä vuoden 2015 maailmannäyttelyssä, ja tämä on erinomainen asia ja osoittaa, kuinka hienosti koko Euroopan unioni on ollut näkyvä. Ja aivan kuten puheenjohtaja De Castro sanoi, niin tämän maailmannäyttelyn teemana, kuten te hyvin tiedätte, on se, että halutaan keskustella koko maailman ravitsemuksesta – siitä, miten ravitsem, ravinto liittyy läheisesti kestävään ympäristön kehitykseen. Mehän kaikki varmasti tunnemme nämä asiat, mutta meidän täytyy tuoda nämä asiat myös laajempaan keskusteluun Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kannattaa ajatella muutamia lukuja esimerkiksi sitä, kuinka monet ihmiset ovat tällä hetkellä äh, aliravittuja ähm, tai joilla on ongelmia saada riittävästi ruokaa. Toisaalta taas äh, monet ihmiset ovat liikalihavia, joten ravitsemukseen liittyy useita ongelmia. Ja tämän maailmannäyttelyn äh, tarkoitus on kantaa oma kortensa ähm, sen keskustelun kekoon, joka pyrkii löytämään parempaa tasapainoa ravitsemuksessa ja toisaalta paremmin ottamaan huomioon myös ympäristön. Tässäkin valiokunnassa varmasti on keskusteltu paljon siitä, kuinka toisaalta elintarvikkeiden kysyntä ja toisaalta tarjonta, ovatko ne tasapainossa, minkälaisia haasteita tähän tasapainoon liittyy kun ajatellaan ruokaa ja elintarvikkeita, niin ruokahan on varsinainen pääosan esittäjä maailman taloudenkin areenalla. Tulemme maailmannäyttelyssä keskustelemaan muutamista suurista teemoista, joista olla, ollaan keskusteltu jo eri instituutioiden kanssa. Olemme puhuneet muun muassa maasta, maatalousresursseista, äh, olemme puhuneet äh, elintarvikeketjusta, äh, elintarvikkeiden hinnasta ja siitä, kuinka elintarvikkeiden saatavuus erityisesti köyhempien väestönosien keskuudessa edustaa jo riskejä. Olemme toisaalta joutuneet huomaamaan tietynlaista protektionistista tendenssiä, mikä taas on johtanut elintarvikkeiden liikkuvuuden ongelmiin. Ja haluamme myös keskustella siitä, kuinka ruoka on ikään kuin uusi tekijä myös geopoliittisesti. Haluamme myös kiinnittää huomiota tut tutkimukseen, kestävyyteen, kilpailuun, siitä kuinka hyvinvointi ja maatalous kulkevat käsi kädessä. Ruo- ruoalla on yhä suurempi merkitys väestön hyvinvoinnin kannalta. Myös eli ruoka ja innovaatio muodostavat sellaisen yhteyden, josta haluamme keskustella haluamme keskustella uusista konsepteista, jotka lähtevät elintarviketurvallisuudesta ja elintarvike, siis turvallisuudesta. Ja haluamme myös pohtia sitä, miten maailmanlaajuisen politiikan kautta voidaan vaikuttaa ihmisten elintarvikekäyttäytymiseen. Haluamme keskustella eri maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa sellaisissa yhteyksissä kuin G20 myös elintarvikkeista siitä, miten voidaan luoda uutta globaalia politiikkaa tälläkin rintamalla. Ähm, Milano O voitti äh, ehdokkuuden, äh, kun haluttiin valita kaupunki, joka järjestää maailmannäyttelyn. Ja Milano halusi keskittyä nimenomaan e, elintarviketurvallisuuteen, kaikkeen, e, mikä siihen liittyy e, tasapainoisempaan kehitysmalliin, kestävään kehitykseen. Ja sitten Milanossa halutaan keskittyä myös ruokaan ja paikallisiin perinteisiin ja ruokakulttuuriin. Nämäkin ovat sellaisia asioita, joista on syytä keskustella esimerkiksi vaikkapa Euroopan parlamentin kanssa. Haluan viitata myös sellaisiin keskusteluaiheisiin kuin tuhlauksen torjuminen, siis ruuankin haaskaamisen torjuminen. Ja meidän tulisi myös koulia ihmisiä syömään terveellisesti. Toivottavasti tämä maailmannäyttely voi toimia erittäin tärkeänä foorumina äh, joka ottaa huomioon myös äh, YK äh, vuosituhannen tavoitteet, tai ainakin tapahtuu saman, samaan aikaan, kun niistä on keskusteltu, niin että voidaan ehkäpä luoda yhteisiä tavoitteita maailmannäyttelyn alue, jonka näette tässä diassa, on äärimmäisen laaja. Ehkä ette tästä saa hyvää kuvaa, mutta tarkoitushan on ottaa vastaan useita vierailijoita, joten alue on äärimmäisen laaja. Ja haluan vielä korostaa sitä, että kun halusimme perustaa tämän maailmannäyttelyn, niin halusimme ottaa huomioon myös erilaiset temaattiset ö, klusterit niin sanotusti. Eli tässä maailmannäyttelyssä emme lähde siitä, että eri maat ö, operoivat ja askaroivat yksin omissa paviljongeissaan, vaan haluamme luoda tällaisia temaattisia klustereita, e, maataloustuotannon tiimoilta muun muassa. Ja tästä näette, miten eri alat ovat edustettuina. Siellä on esimerkiksi vihannekset, hedelmät ja niin edespäin. Eli Tämä on aivan ainutlaatuista. Koskaan aiemmin ei ole käynyt niin, että tällaisessa äm, maailmannäyttelyssä äm, os, osallistujia pyydettäisiin tekemään tämänkaltaista yhteistyötä. Eli aiemmin osallistujat ovat vain toimineet omissa paviljongeissaan, joten tämä on tavallaan tällainen u- uutuus. Euroopan unionin äh, osallistuminen äh, Vuonna 2013 komissio esitti tärkeän tiedonannon, joka oikeastaan johti siihen, että Euroopan unionikin haluaa osallistua tähän maailmannäyttelyyn. Tiettyjä periaatteita on jo muotoiltu, äh, jotka äh, liittyvät muun muassa EUn ja komission läsnäoloon tässä maailmannäyttelyssä. komission ja EUn, EU tulemaan olemaan läsnä erittäin näkyvästi ja näkyvällä paikalla. Ja EUn edustajat ovatkin olleet suureksi avuksi, kun olemme ää, äh, pyrkineet kohti sitä tavoitetta, äh, että tästä ähm, näyttelystä, maailman näyttelystä tulee myös erittäin tärkeä poliittinen, äh, sanoisinko, foorumi Euroopan unionille. Ja haluan tässä vaiheessa ilmaista tai todeta, että Italia ja Italian hallitus tulee olemaan apunanne ja tekemään kaikkensa jo, ja antamaan kaiken apunsa teillekin ja pyrimme kaiken kaikkiaan siihen, että tästä maailmannäyttelystä tulee sellainen maailmannäyttely, joka tekee oikeutta koko Euroopalle meidän yhteisömme tulee olemaan tässä maailmannäyttelyssä tärkeänä pääosan esittäjänä ja tämä tulee olemaan varmasti avuksi meille myös kansainvälisissä suhteissamme. Uskon voivani sanoa, että tästä tulee erittäin laadukas näyttely ja haluankin nyt vielä kertaalleen kiittää puheenjohtajaa siitä, että sain tulla esittelemään teille tätä mm, asiaa. Toivottavasti vielä jatkossakin voimme keskustella näistä asioista. Kiitos. Molto bene, grazie. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti. Arvoisa osastopäällikkö Martina, tämähän on äärimmäisen tärkeä teema. Ja meillä on toivottavasti muitakin mahdollisuuksia keskustella tästä asiasta. On erittäin tärkeää kuitenkin, että meidän valiokuntamme tämän maailmannäyttelyn teeman tiimoilta ja elintarviketeeman tiimoilta voi kantaa kortensa kekoon, osallistua hyvinkin rakentavasti tämän tilaisuuden järjestämiseen ja myötä vaikuttaa sen onnistumiseen. Haluan kiittää tässä vaiheessa italialaista kollegaani ja nyt antaisin puheen vuoron muiden valiokuntien kollegoille. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron meidän valiokuntamme Eh, edustajille. Nyt annan puheenvuoron Patricia Toijalle, joka on teollisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, eli ITREN varapuheenjohtaja. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron kaikille niille, jotka pyytävät puheenvuoroa. Patricia, ole hyvä. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i colleghi. E Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille ja haluan kiittää Mauricio Martinaa hyvästä esityksestä. Minäkin haluan kiittää puheenjohtaja Castroa siitä, että meillähän ITRE-valiokunnassakin tehdään kovasti työtä, joka liittyy tähän aiheeseen. Me haluamme ottaa huomioon kaikki Euroopan politiikat ja haluamme myös ottaa huomioon sen, mitä muissa valiokunnissa tehdään. Ja nyt haluaisin sanoa pari seikkaa. ITREN nimissä ja myös äh, DEVEN nimissä. Siellähän käsitellään myös samankaltaisia äh, teemoja. Mielestäni tämä maailmannäyttely, tämä nimenomainen maailmannäyttely josta juuri kuulimme niin paljon. Uskon, että se on paitsi erinomainen myös innovatiivinen. Se on innovatiivinen toteutukseltaan ja se on myös erittäin tärkeä koko Euroopan avautumisen kannalta. On erittäin tärkeää, että niin monet osallistujat, maat osallistuvat tähän maailmannäyttelyyn ja voivat tällä tavalla paremmin myös solmia suhteet Euroopan unionin kanssa. Ja on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on mahdollisimman paljon ja näkyvästi läsnä. Meillähän on EUn osallistumiseen jo talousarviostakin rahaa, ja on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti lainsäädäntöelimenä ja Euroopan kansalaisten äänenä osallistuu tähän tapahtumaan. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti, joka on kaikkein läheisin puheenvuorokumppani kansalaisten kanssa, ja saa äänensä kuuluviin. Ja on erittäin tärkeää, että otamme huomioon myös ihmisten näkemykset. Ja siksi parlamenttina, parlamenttina olemme myöskin erittäin tärkeä pääosan esittäjä. Ja nyt toteaisinkin, että ruoka on äärimmäisen tärkeä teema, koska se on äärimmäisen tärkeää ylipäänsä maa, ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta. Ja täällähän todettiin jo sitä, kuinka tärkeää on ottaa huomioon tutkimus, elintarviketutkimus. Mehän tiedämme, että mm, Horizon Horizon-ohjelman puitteissa Meillä on erilaisia haasteita, jotka liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, mutta myös e, ruokaan ja ruoan saatavuuteen. Eli tämän maailmannäyttelyn teema ruoka liittyy oikeastaan kaikkeen, koska ruoka on hyvinvoinnin ja ylipäänsä yhteiskunnan tasapainon edellytys. On erittäin tärkeää, että Euroopan teknologiainstituutti myös on läsnä ja otetaan huomioon, koska sehän myös tutkii paljon elintarvikekysymyksiä. Se, se tutkii kaikkea sitä, mikä liittyy elintarvikeketjuun aina elintarvikkeiden tuotannosta elintarvikkeiden kuljetukseen saakka. Ja on, on erittäin tärkeää, että Euroopan, Eurooppa sitoutuu tähän kysymykseen. Ja toiseksi haluan vielä viitata siihen, mitä kansainvälisen kehityksen osalta olemme DEVE-valiokunnassa tehneet. Siellähän on myös puhuttu paljon elintarvikkeista. Me juuri hiljakkoin hyväksyimme päätöslauseman aiheeseen liittyen. Ja sitten tämä kolmas teema, eli elintarvikkeet ja rauha, ruoka ja rauha, ne liittyvät ö, ö, oleellisesti toisiinsa. Euroopan parlamentissa ja DV-valiokunnassa olemme tutkineet kovasti näiden asioiden yhteenliittymistä, ja, tai siis mm, sitä, miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, koska elintarvikkeethan liittyvät maahan ja maa on kiistanalainen asia tai voi sellaiseksi kehkeytyä. Ja toinen asia, tai ties kuinka monessa asia itse asiassa, on mm, tämä elintarvikkeiden tuhlaaminen, pois heittäminen, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Erittäin tärkeä teema, kun puhutaan elintarvikkeista, on myös monikansallisten yritysten toimiminen maailman are- areenalla. On erittäin hyvä, että tämä maailmannäyttely tapahtui juuri Milanossa, josta on lyhyt matka erilaisiin maailmanlaajuisiin instituutioihin. Kiitoksia kovasti, Patricia. Ja nyt annan puheenvuoron Nordmannille. Olkaa hyvä. Sì, grazie signor Presidente. Um, buongiorno signor sottosegretario. Beh, io tengo molto interessante. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni äh, on erittäin hyvä asia, että voimme tänään keskustella tästä maailmannäyttelystä ja tästä tärkeästä teemasta. Haluan kiittää teitä jo tekemästäni hyvästä työstä. Tämän maailmannäyttelyn puitteissahan tullaan ja sitä ennen tullaan järjestämään vielä useita konferensseja ja keskusteluja. Ja tässä valiokunnassakin tullaan keskustelemaan tästä aiheesta. Euroopan komissiokin on kaavaillut yhteistyötä parlamentin kanssa ja tämän valiokunnan kanssa. Voimme ehkä yhdessä pohtia sitä, mistä aiheesta tullaan erityisesti keskustelemaan vuoden 2015 maailmannäyttelyssä. Ja uskon, että meidänkin valiokuntamme voi tavalla tai toisella osallistua tähän yhteistyöhön komission kanssa on erittäin tärkeää, että valmistaudumme läsnäoloimme Milanossa. Kiitoksia. Ja sitten Erik, jonka jälkeen Mäkkines saa puheenvuoron. Oui, merci, <clears throat> monsieur le président. Je voudrais mon tour donc... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministeri Martinaa hänen erinomaisesta esityksestään. Huomaamme, että Kyseessä on problematiikka, joka koskee meitä kaikkia. On selvää, että meidän täytyy vielä kypsytellä niitä hankkeita, joita tulemme eh, esittelemään, mitä keskusteluja tulemme eh, käymään maailmannäyttelyssä Milanossa. Tuotanto on kysymys, josta yhteisen maatalous eh, politiikan uudistuksenkin mittaan on puhuttu paljon. On erittäin tärkeää, että puhumme tuotannosta, mutta toisaalta myös siitä, kuinka kulutamme, miten jatkossa meidän täytyy kuluttaa eri tavalla. Sekin on erittäin tärkeää ja tähän liittyy läheisesti markkinointiaspekti. Markkinoinen täytyy voida tie, pystyä tiedottamaan ihmisiä paremmin ruoasta ja elintarvikkeista. Ja tämä on suuri haaste. Tämä on sellainen haaste, josta me olemme tässä valiokunnassakin paljon keskustelleet. Jokainen mm, yksityiskohta liittyy toinen toisiinsa ja kaikilla, kaikella on globaali ulottuvuus se, mistä puhumme nyt, se, mitä ehdotamme nyt, sillä tulee olemaan kauaskantavia seurauksia. Olen erittäin iloinen tästä esityksestä, jonka kuulin juuri Martinalta, ja on erittäin tärkeää, että meidänkin valiokuntamme kiinnittää mitä suurinta huomiota tähän asiaan. Kiitos. Grazie, Erik. Kiitoksia, Erik. Ja nyt Mäkkinen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia mm, tästä erinomaisesta esityksestä myöskin. Te otatte käsittelyyn kovin monta teemaa ja, ja tästä on vaikea vetää mitään yksiselitteistä johtopäätöstä tai tehdä mitään päätelmiä, mutta muutaman ehdotuksen kuitenkin haluaisin heittää ilmoille. Mitä maanviljelyyn tulee, no yleisesti kollegammekin äsken jo viittasi jo tähän perheviljelyn rooliin. Mutta siinä avain ongelmana on toimeentulo siihen viitattiinkin, äh, viitattiinkin että puheessa, että mitä tulee tähän hintojen vaihteluun, mutta jos ajatellaan laajemmin eurooppalaisia viljelijöitä yhteisen maatalouspolitiikan tuellakin, viljelijöiden äh, ansiotaso jää alle keskiarvon, keskiarvon mitä tulee keskimääräiseen ansiotasoon, ja se on maailmanlaajuinenkin ongelma. Ja se, äh, paitsi hinnoista myöskin myöskin eh, eh, siitä hinnasta, joka eh, heidän panoksensa on, on tärkeä osa tätä yhtälöä, mitä maan hankintaan tulee. Siitä on keskusteltu täällä ja muuallakin. Kukaan ei oikeastaan päässyt siitä selkeään ratkaisuun Euroopan sisälläkin. Meidän pitäisi puhua maan käyttämisestä, mutta mutta kuten tiedetään, Irlannin kaltaisissa maissa maa on perustuslailla suojattua omaisuutta. Tässä olemme hyvinkin arkaluontoisella maaperällä. Eli tällainen maan jakaminen sotii vastoin yleistä käsitystä. Ja tämä, tällaiset selkkaukset kenties sitten nimenomaan laukeavat tällaisten kysymysten äärellä helpostikin. Mitä sitten tulee tuhlauks, tuhlaamiseen, sitä tietenkin pyritään välttämään. Olen sitä monesti miettinyt, jos tätä tuhlaaminen vähenisi, mitä se sitten vaikuttaa maataloustuotteiden hintaan. Se on tietenkin negatiivinen asia, mutta toisaalta sitten taas noin elintarvike. Taloudellisesti emme halua ruokaa pois heitettävää, mutta se taas toisaalta saattaa vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden tulotasoon. <clears throat> Jos ajatellaan tätä mm, mm, elintarvikkeen pois heittämistä ja sen niiden pois heitettävien toimittamista nälkänäkevillä esimerkiksi on yksi mahdollisuus, mutta näillä ei sinällään ole mitään tekemistä keskenään. Meidän on mielestäni mahdollistettava se, että, että kehittyvä maailma kykenee käyttämään tarjolla olevaa maata paremmin, nykyaikaista maatalouttaan, viljelykäytäntöjään ja saada siitä maasta enemmän irti, kehittää prosesseja. Kenties se olisi hyvä keskustelun aihe tässä Espussakin ja erityisesti painottaa naisten roolia tässä yhteydessä, koska juuri kehittyvässä maailmassa naisten rooli myöskin maataloussektorilla, kuten muutenkin taloudenpidossa, on avainasemassa. <clears throat> Kuulostaa Kuulostaa todella mielenkiintoiselta meidän Expo, toivottavasti vielä lisää maita liittyy tähän osallistujajoukkoon. Vicepresidente Sikirieski. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Sikirieski, olkaa hyvä. pan minister mówił, że problematyka wody... Kiitoksia. Ymmärsinkö oikein, että, tästä, että kysymystä tullaan käsittelemään? Haluaisin todella veden merkitystä korostaa tulevina vuosina vesi tulee olemaan kaikkein tärkein ratkaiseva kysymys kehityksen tason suhteen. Mitä pikemmin myös energia-asiat ratkaistaan on tietenkin sitä parempi, mutta vesi on vieläkin tärkeämpi kysymys. Eli korostan nyt vielä siis veden merkitystä ja myös mielestäni näyttelyssä tämä tulisi ottaa huomioon. Eh, Kiitoksia. Ja nyt, jos kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa, niin annan puheenvuoron Antonio Panzerille, joka on Euroopan unionin Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja. Eh, grazie. Kiitoksia. on vaikeaa ehkä ymmärtää, millä tavalla ulkopolitiikalla tai Maghreb-suhteella voisi olla, minkälainen rooli sillä voisi olla. Mutta kun ajatellaan tätä maailmannäyttelyä, niin maailmannäyttelyllä on äm, laajempikin profiili kuin vain äm, maatalousasioihin liittyvä profiili. Ähm, tämä maailmannäyttely tulee olemaan erittäin tärkeää Euroopalle maailmanlaajuisestikin. Äh, te kaikki käsiteltävät teemat äh, äh, ovat tärkeitä maailmanlaajuisesti elintarviketasapainon kannalta. Ja kun ajatellaan vaikka sellaisia teemoja kuin vesi, niin vesihän kyllä kulkee käsi kädessä ruuan kanssa. Maailmassa on useita alueita, joilla nämä teemat ovat äärimmäisen suuria haasteita, ruoka ja vesi. Ja tämä kaikki vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin ja myös ihmisten liikkuvuuteen. Viime vuosina muun muassa maahanmuutto ja liikkuvuus ovat olleet tärkeitä teemoja ja niiden taustalla on myös ollut ö, ähm, henkiin jääminen ja ylipäänsä ilmastonmuutoskin on näytellyt roolia taustalla. Haluamme kiinnittää huomiota elintarvikkeiden tuottamiseen, tutkimukseen ja ylipäänsä maatalousalaan. Ja me olemme sitä mieltä, että tällä teemalla on erittäin tärkeä paikkansa ulkosuhteissa, ulkopolitiikassa, ja on syytä pohtia, millä tavalla Milan voisi toimia ikään kuin uutena kiotona. Miten voitaisiin yksilöidä se yhteinen hiili, johon kaikki ne maat voisivat puhaltaa, jotka osallistuvat tähän maailmannäyttelyyn. Ja varmasti tämä koko maailmannäyttely on niin merkittävä tilaisuus, että siitä on syytä pyrkiä hyötymään mahdollisimman laajasti. Haluan kiittää teitä. Bene, grazie. Kiitoksia Antonio, kiitoksia kaikille kollegoille. Tässä on todellakin suuri haaste ja meidän kaikkien on syytä sitoutua ottamaan se vastaan. Ja minä itse olen varma siitä, että parlamentti tulee aktiivisesti osallistumaan <clears throat> ja ottaa vastaan tämän haasteen. Nyt annan vielä puheenvuoron Martinalle, jotta hän voi vetää lankoja yhteen, ehkä vastata kommentteihin, joita on kuultu, ja sen jälkeen, jälkeen jatkamme työtämme. Kiitoksia vielä kerran tästä mahdollisuudesta ja haluan kiittää teitä kaikkia ja puheenjohtajaa. Olen huomannut, että suhtaudutte hyvin myönteisesti tähän asiaan. Minäkin olen sitä mieltä, että kun katsotaan, millä tavalla Euroopan unioni voi osallistua tähän maailmannäyttelyyn, niin varmasti tällä valiokunnalla ja koko unionilla ylipäänsä voi olla erittäin tärkeä rooli. Kaikki, kaikkien meidän täytyy, on syytä käyttää kaikki potentiaalimme ja osaamisemme, jotta Euroopan unionin läsnäolo olisi mahdollisimman menestyksekästä tällä, tässä näyttelyssä ja tulemme tekemään kaikki parhaamme jotta myös komissio voisi olla mahdollisimman hyvin esillä. Ähm, on tiettyjä teemoja, tai siis omassa esityksessäni otin esille vain muutamia teemoja, jotka ovat kuitenkin erittäin keskeisiä, ja tekin kiinnititte huomiota muun muassa juuri palkkoihin tai tuottoon, maataloustoiminnan tuottoon. Puhuttiin myös vedestä vuoden 2015 näyttelyn tiimoilta tulemme järjestämään tapahtumia, jotka auttavat ehkä konkretisoimaan tätä kysymystä ja myös tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja. Me tulemme tekemään työtä vuoteen 2015 saakka kaikki, tulemme tekemään yhteistyötä kaikkien EU-instituutioidenkin kanssa, jotta läsnäolemme on mahdollisimman menestyksekästä. Tämähän on äärimmäisen tärkeä tilaisuus, jossa toden tottakin koko maailma tulee olemaan läsnä ja on <clears throat> selvää, että tämä tulee varmasti auttamaan myös Euroopan unionia sen, unionia sen ulkosuhteissa. Joten toivottavasti ensimmäinen 3.2015 mennessä saamme järjestettyä sellaisen maailmannäyttelyn, Ähm, joka on menestyksekäs. Tämähän on meille, Euro, koko Euroopallekin äärimmäisen suuri haaste. Se on suuri haaste tietysti isäntämaalle, mutta äh, haluamme kuitenkin lähteä siitä, että tämä tulee olemaan äh, Euroopan, eurooppalainen tilaisuus, koko Euroopan mahdollisuus. Ja äh, haluamme laskea myös teidän apunne varaan jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia arvoisa ministeri. Haluan kiittää kaikkia. Ja nyt pidämme minuutin tauon ja sitten jatkamme esityslistan kohdasta 10. Kyse on alueen laatumerkeistä kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä. Sitten minuutin tauko. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Riprendiamo con il punto 10 all'ordine del giorno. Jatkamme eh, kohdasta 10 esityslistalta alueen laatumerkki kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä. Keskustelemme oma-aloite mietinnöstä kollegamme Erik Andrewn kanssa. Tämä liittyy ähm, alueiden kehitykseen, alueiden, joilla on useita äh, toimintasektoreita ja pohditaan sitä, miten alueiden laatumerkit voisivat myötävaikuttaa äh, kaikkeen muuhun toimintaan. Erik, ole hyvä. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä mietinnössä ei välttämättä puhuta vain maataloudesta, vaan ylipäänsä maaseudun kehitykseen laajemmassa mielessä keskitytään ja pohditaan alueiden taloutta ja eri alueiden monimuotoisuutta Euroopan unionissa. Tässä on kyse oma mietinnöstä, jossa halutaan korostaa sitä, kuinka tärkeää on muottia uusia kehittymisen keinoja kaikkialla EUn alueilla. On erittäin tärkeää, että annamme alueelle enemmän mahdollisuuksia hyötyä toisaalta globalisaatiosta ja toisaalta annetaan myös yhteiskunnalle paremmat valmiudet. Tämä mietintöhän koskee alueen laatumerkkejä. Jotkut voivat pitää tätä ähm, laatumerkkiä ikään kuin kilpailijana muiden alkuperämerkintöjen kanssa, mutta näin ei ole. Alueen laatumerkki haluaa ikään kuin olla tällainen sateenvarjo yleismerkki, joka koskee paitsi tuotteita ja tuotantoja myös palveluita. Kaikki ne palvelut eh, ja kaikki toiminta, joka tapahtuu maaseudulla, eh, tulisi tämän merkin kattamaksi. Olipa kyse yksityisestä tai yleisestä. Halutaan eh, kehittää alueiden osallistavaa, osallistavaa kehitystä. Ja tämä alueen laatumerkki olisi, eläisi rin, rintarinnan olemassa olevien merkkien kanssa. Eli kyse ei olisi kilpailusta, vaan synergiasta ja täydentävyydestä yhteisen tavoitteen tähden. Ja mitä tässä on vaakalaudalla? Halutaan lähteä pois alakohtaisesta lähestymistavasta ja halutaan ikään kuin avata ovi alojen väliselle yhteistoiminnalle niin, että saadaan aikaan lisäarvoa ja jopa työllisyyttä. On selvää, että maataloustoiminta on oleellista alueiden henkiin jäämiselle ja tämän toiminnan kuitenkin täytyy olla sellaista, että se sopeutuu uusiin haasteisiin ja uusiin tarpeisiin, ihmisten tarpeisiin. Meillä on jo hyviä esimerkkejä tällaisesta toiminnasta – esimerkiksi Etelä-Ranskassa ja Koillis-Ranskassa mm, on tehty yhteistyötä Umbrian kanssa ja haluttu tehdä yhteistyötä siis Etelä-Ranskan ja Pohjois-Italian Ähm, välillä ja tehdä, on tehty nimenomaan alojen välistä yhteistyötä niin, että alueen toimijat, äh, jotka tulevat kolmelta ranskalaiselta äh, departementilta, ovat halunneet viedä eteenpäin omaa äh, historiallista perintöään. Ja tällä hetkellä 34 eri toimijaa on halunnut ottaa omakseen tämän alueen oman yhteisen merkin, olipa kyse sitten ähm, mistä tahansa tuotteista, hedelmistä, vihanneksista, juustosta tai hotellitoiminnasta tai mistä tahansa. Kaikki haluavat ö, äh, ottaa yhteiseksi nimittäjäkseen tämän alueellisen ö, merkin, joka on kaikille yhteistä. Tämä toiminta perustuu kumppanuuteen ja siihen, että eri eh, tuottajat eh, pohtivat, mikä on heille yhteistä. Ja kaikki toimijat ovat tällä tavalla huomanneet, että tästä tulee heille selkeää lisäarvoa ja eh, tämä saattaa jopa tuottaa uusia työpaikkoja. Se mahdollistaa toimijoiden yhteistoiminnan ja sen, että kaikki voivat olla solidaarisia keskenään tuottajat voivat olla solidaarisia kuljetusalan toimijoiden kanssa ja niin edespäin. Eli kaikki alueen henkilöt puhaltavat yhteen hiileen. Tässä on kyse siis siitä, että alue saa aivan oman kaltaisen leimansa. Kaikki ketjun osat liittyvät toisiinsa niin, että joka, lenkin jokainen, tai siis ketjun jokainen lenkki on solidaarinen toinen toisilleen. Ja tällä tavalla saadaan aikaan koko alueen toimijoiden synergiaa. Ja se tuo lisäarvoa toimintaan. On erittäin tärkeää, kun ajatellaan vaikkapa ää, tiettyjä tuotteita, niin kuluttajat yksilöivät tämän nimenomaisen tuotteen juuri tietyn alueen tuotteeksi, joka on laadukas, joka edustaa alueen historiaa ja joka on hyvämaineinen tuote. Ja tämä on erittäin tärkeää myös, kun halutaan kehi- viedä kehitystä eteenpäin. Maaseudun kehityksen työkalupakissa on jo monia työkaluja, joista yksi on juuri tämä alueellinen identiteetti. Tämän lisäksi, kuten tiedätte, niin on mahdollista, että kaikki alueet hyötyvät tästä moni uloitteisesta lähestymistavasta, joka ottaa huomioon alu, tietyn alueen kaikki toiminnat. Ja tähän toimintaan voidaan sisältää, sisällyttää myös temaattisia toimia, joiden avulla voidaan saada esimerkiksi maatalouden kehitysrahastosta rahoja. Ja on muistettava, että globalisaation kontekstissa on erittäin tärkeää, että muistetaan myös eurooppalaiset alueet niin muistetaan, että alueilla on tärkeä roolinsa niin, että tiettyjen alueiden palvelut ja tuotteet saavat ikään kuin aivan uutta dynamiikkaa. Tämä on erittäin tärkeä osa kestävää alueellista kehittymistä. Maatalousalan lisäksi monet muutkin alat tietenkin kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Ja kun ajatellaan, ähm, kun ajatellaan äh, esimerkiksi ympäristön suunnittelua tai yhdyskuntasuunnittelua, niin on erittäin on selvää, että tällainen äh, yhteisen alueen konsepti äh, on omia viemään sitäkin eteenpäin. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoroja Erik Dorfman saa ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Ehm, ja, Kiitos puheenjohtaja. Jo vuosien ajan, niin kuin esittelijäkin totesi, yhteistyömahdollisuuksia on ollut ja on koko joukko kiinnostavia malleja, joita on kehitelty. Ja nyt olisikin tärkeää vahvistaa tätä yhteistyötä seuraavalla kaudella, siis maatalouden eri alojen välillä ja myös sitten muiden ulkopuolisten alojen ja maatalouden välillä. Kun ajatellaan toisen pilarin maatalouspolitiikan uudistusta, niin siellähän kaikki oikeastaan jo on, eli mitään uutta ei tarvitse keksiä. Olen kuitenkin erittäin skeptinen tällaisten uusien aluemarkkinoiden eh, keksimisestä tai perustamisesta. Minun mielestäni Euroopan tasolla meillä on järjestelmä, jolla on useampi tukijalka, näin voitaisiin todeta. Ajatellaan suojeltuja maantieteellisiä merkintöjä, laatumerkintöjä, vaikkapa vuoristo, tuotteet yhtenä esimerkkinä. Ja aiemminhan me ja ennen kaikkea komissio on kovasti ponnistellut sen puolesta, että tällaiset kaikki erilaiset merkit ja merkinnät, joita on ollut koko joukko, mutta jotka eivät ole sopineet tähän laatupuitteistoon, siivottaisiin pois markkinoilta, että saataisiin selkeämpi järjestelmä. Tässä joitain kuukausia sitten, ei kun taitaa siitä jo olla vuosikin, tässä valiokunnassa puhuttiin laatumerkinnöistä ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Ja tuolloinhan nähtiin, kuinka vähän eurooppalainen kuluttaja itse asiassa eh, ihan nykypäivänä tietää olemassa olevista merkeistä. Ja jos me nyt olemassa olevan merkintäjärjestelmän rinnalle perustamme vielä uuden järjestelmän, jonka suhteen ei ole ollenkaan selkeää, minkälaiset laatuvaatimukset taustalla ovat, niin eh, Eh, eihän tämä tee muuta kuin eh, sekoittaa tätä järjestelmää. Eh, eli nyt selviää se, että mistä joku tuote tulee, mutta sen laadusta ei ole minkäännäköistä takuuta, joten minä kyllä luulen, että tämä hämmentäisi kuluttajan aivan lopullisesti ja sitten kukaan ei ymmärtäisi mistään enää yhtään mitään. Onhan muuten jo nytkin niin, että toisen pilarin puitteissa alueelliset merkinnät voidaan merkitä tietyin edellytyksin. Ja näin ollen minulla ei kyllä nyt ole ollenkaan sellaista vaikutelmaa, että tällainen ehdotettu alkuperämerkintä ja ylipäätään merkintäskenaario eh, skenaario olisi toivottavaa. En minä usko, että se kyllä tekisi minkäännäköistä palvelusta kuluttajillemme, että kuluttajat ymmärtäisivät yhtään enempää kuin ymmärtävät jo tänä päivänä. Enkä missään nimessä halua, haluaisi, että esimerkiksi suojellut maantieteelliset alkuperämerkinnät tai muut merkinnät saisivat nyt uusia kilpailijoita. koska tämä johtaisi viime kädessä vain siihen, että olemassa olevia merkintöjä ikään kuin heikennettäisiin. Mielestäni meidän täytyy olla varovaisia ja todella pohtia, mikä on järkevää, mikä hyödyttää yrityksiämme, mikä hyödyttää kuluttajia kuluttajiamme. Emme saa vahingoittaa niitä, eh, jotka jo tänä päivänä käyttävät näitä erittäinkin menestyksekkäitä merkintöjä, kuten esimerkiksi maantieteelliset eh, alkuperämerkinnät. Emmekä saa tässä nyt hämmentää tätä soppaa. Se vain eh, heikentäisi myös maatalouttamme. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä. Kiitoksia Herbert. Sitten Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen kyllä ihan eh, samaa mieltä kollega Herbert Dorfmannin kanssa, mitä tähän kysymykseen tulee. Arvoisa herra Andriu, te siis toteatte, että, tai alussa totesitte, että tämän oma-aloitteisen mietinnön tarkoituksena ei suinkaan ole nyt korvata niitä alkuperämerkintöjä, jotka ovat esimerkiksi maantieteelliseen alkuperään liittyviä, että näitä ei korvata. Mutta kuitenkin te nyt toteatte tässä, että että komission tulisi saada aikaan tällainen virallinen merkintäjärjestelmä, joka perustuu maantieteelliseen alkuperään. Mutta näinhän meillä jo on. Meillä on nämä suojellut maantieteelliset alkuperämerkinnät jo olemassa, joten näin ollen, jos tässä puhutaan yksin omaan maatalouselintarviketuotteista, meillä on jo erittäin hyvä toimiva merkintäjärjestelmä, josta myös maantieteellinen alkuperä ilmenee. Ja sitten meillä on erittäin hyvä laatu merkintäjärjestelmä. Nämä järjestelmät ovat äärimmäisen hyvin toimivia jo nyt. Ja näin voimme innostaa kuluttajia ostamaan näitä merkittyjä tuotteita niin unionissa kuin sen ulkopuolellakin. Eli kun tuottajat jo ovat mukana tässä maantiet tieteellistä alkuperää merkitsevässä järjestelmässä ja laatujärjestelmässä, niin älkäämme nyt lisätkö lisää merkintöjä näihin tuotteisiin. Se vain lisää taas hallinnollista taakkaa ja todella hämmentää eri toimijoita. Ei tässä ratkaista yhtään mitään ongelmia, päinvastoin tässä luodaan uusia ongelmia. Tämän lisäksi totesitte, että tämä järjestelmä ei aiheuttaisi hämmennystä. Minun mielestäni kyllä aiheuttaa. Mehän tässä valiokunnassa, maatalousvaliokunnassa olemme juuri keskustelleet, kun puhuimme laatupaketista ja keskustelimme siitä, niin mehän juuri tuolloin totesimme, että meillä on jo aivan liikaa eh, lainsäädäntöä ja aivan liikaa vaatimuksia ja kuluttajat eivät tiedä näistä yhtään mitään. Joten jos meillä on nytkin jo monia asioita, joita emme hallinnoi hyvin, eh, ajatellen kaikkea sitä tietoa, jota keräämme ja jota meillä on, mutta tämä tieto ei kuitenkaan saavuta kuluttaja, niin miksi lisätä lisävaatimuksia vielä? Ja sitten vielä näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Nehän ovat jo olemassa kaikilla Euroopan alueilla, kaikilla maantieteellisillä alueilla on mahdollisuus merkitä tuote, että se saapuu vaikkapa Asoreilta tai Riohosta, Riohasta tai Burgundin alueelta, joten nämä mahdollisuudet ovat jo olemassa. Ja se, että me sitten lisäisimme uusia vaatimuksia näihin merkintöihin, niin sekään ei ole sitten tämän valiokunnan toimivaltaa, koska puhutaan jo muusta kuin maatalouselintarviketuotannosta. Puhumme kaikista tuotteista, joita alueeltamme tulee. Ja tällöin tietenkin aluepoliittinen valiokunta on Euroopan parlamentissa vastaava valiokunta, eli mitä järkeä meidän on lähteä tallomaan heidän varpalleen koska me olemme maatalousvaliokunta. Siksi ehdotankin, että uudelleen suuntaamme tämän mietinnön nyt ja mahdollisesti pyydämme sen kautta tiukempaa valvontaa tai, tai tiukempaa, tiukempia vaatimuksia merkintöjen suhteen, mutta ei nyt tehdä mitään uusia ehdotuksia uusista vaatimuksista. Niitä on ihan tarpeeksi. Grazie, Kiitoksia. Sitten sitten seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Tässä täytyy todeta, että, että eh, minä olen eh, tällaisten hankkeiden innokas puolesta puhuja. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tällaiset resurssit tulevat sitten rationaalisemmin käytetyksi hyväksi, että ylipäätänsä resurssit vahvistuvat ja että ja ylipäätänsä sitten kaikenlainen tehokkuus tässä yhteydessä paranee. Mitä sitten nimenomaan tähän teemaan tulo? Minulla on vakavia epäilyksiä sen suhteen, että, että tämä integroidut panokset eivät pelkästään näin sektoraalisesti saavuta parhaita mahdollisuuksia, mahdollisia tuloksia, tässä, tässä tietysti äh, selväkin, selvästi myöskin äh, esittelijä tämän havainnut, kollegat ovat sen jo tässä esille nostaneet ja siltä osin haluan kollegoja tässä äh, todeta. Esittelijä on todennut, että tässä on potentiaalisen konfliktin vaara ilmeinen monilta, monillakin seuduilla että tässä monet äh, alueet alkavat olla ihan kuin limittäin tässä äh, näissä äh, hankkeissaan. Ja että tämä hänen esittämänsä malli selvitä näistä ongelmista ei kyllä minua vakuuta. Kysyhän, kyseessähän on ennen kaikkea kyse kyseessähän on ennen kaikkea näiden tuotteiden laatu, maataloustuotteen laatu ja ainoa äh, tärkeä äh, äh, tie tässä eteenpäin on varmistaa näiden alueellisten valmisteiden laatu. Ja tästä pitää saada myöskin sitten kuluttajille riittävä tieto matkaan. Meillä on aivan liian hajanaiset markkinat tässä ja tällä tavalla kaikkien näiden erilaisten alueellisten tuotteiden, jotka näistä markkinaosuuksista kilpailevat, niiden laadukkuutta ei kyetä varmistamaan. Heikkolaatuisemmat sitten kaivavat maata myöskin tällaisten laadukkaiden tuotteiden markkinoiden alta. Ja ajatellaan sitä, miten jos halutaan tätä laadukkuutta suurelle yleisölle sitten markkinoida siinä samassa syssyssä sitten tulee markkinoiduksi varmaankin tuotteita, joiden laatu ei välttämättä täytä kaikkia kriteerejä. Ja jos, jos ajatellaan näitä äh, laadukkaita tuotteita, niitä sitten pitäisi erityisesti, äh, niihin pitäisi erityisesti äh, panostaa, jos ajatellaan tällaista laajaa tuotevalikoimaa, se saattaa olla epämotivoivaa, saattaa olla myöskin epäoikeudenmukaista, jos, jos, jos ajatellaan itse tuottajakin, pelkästään kuluttaja, Kuluttajahan jo tänä päivänä tietää, että, että, että on sekä laadukkaita että ei niin korkealaatuisia tuotteita siinä sitten äh, tietenkin äh, nousee pelko äh, siitä, että, että jotkut, jotkut sitten vievät mainetta näiltä muilta tuotteilta, laadukkaimmilta tuotteilta, jos ajatellaan tätä laatumerkintää verrattuna sitten sellaisiin, jossa ei tätä laatumerkintää ole. Ja jos halutaan tällaista laatu, laatumerkkejä jakaa ihan huolettomasti, silloinhan kokonaisuuskin ne heikkenee minusta tällä tiellä kulkeminen ei kyllä tuo hyvää, hyvää tulosta, mitä toivottavasti nyt esittelijäkin mieltää tämän ongelman. Ja pyytäisin tässä vietä ottaa muitakin seikkoja huomioon. Meillähän on kaikilla yhteinen tavoite, eli, eli saada eurooppalaisten äh, elintarviketuotteiden tasoa ja arvostusta nostamaan. Kiitoksia sitten Agnew. Gracias, presidente. Ensin Iratse. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää tätä työtä, jonka esittelijä on tehnyt. Varmasti kaikki pidämme tarpeellisena kehittää näitä äh, maaseutuja vastuun integroituja eri ohjelmia, jotka yhdistävät taloudellisen, sosiaalisen ulottuvuuden ja joiden kautta pyritään saamaan lisää dynamiikkaa maaseuduillemme. Ja tähän liittyy tietenkin kaikki maaseututoiminta kokonaisuudessaan. Näin ollen, kun pohdimme ohjelmiemme strategista suunnittelua, niin tässä voi olla kaiken näköisiä hyvin kiinnostavia elementtejä, niin kuin nyt mietintöluonnoksessa ehdotetaan. Matkailu voidaan integroida toimiin samoin mm, maatalous ja perheet. Mutta minulla on kyllä hiukan samoja epäilyksiä kuin tässä muutkin ovat puheenvuoroissaan esittäneet, mitä tulee tähän alueelliseen merkintävaatimukseen. Tasan vuosi sitten hän saatoi päätökseen keskustelun pitkän ja hartaan keskustelun näistä laatujärjestelmistämme. Itse äh, olin tuolloin esittelijä. Ja kaikkien noiden keskustelujen aikana meillä oli tilaisuus pallotella ideoita ja huolenaiheita. Ja yksi pääasiallinen huolenaihe oli juuri se, että kun merkkejä on hyvin monia, niin tämä päällekkäisyys aiheuttaa, saattaa aiheuttaa hämmennystä kuluttajien mielissä. Ja nyt kun olemme tätä kyseistä direktiiviä uudistaneet ja uusi eurooppalainen laatujärjestelmä on astunut voimaan, uusi direktiivi, niin nyt kaikille eri toimijoille on hyvin selvää se, että mitkä tiukat laatuvaatimukset on täytettävä. Ja samoin tämä liittyy tietenkin eurooppalaiseen kuluttajille tiedottamispolitiikkaan. Kuluttajien täytyy tietää, mitä lisäarvoa näistä tuotteista saadaan, tuotteista, joissa on laatu ja maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Ja tämä tietenkin liittyy sitten tähän laajempaan puitteistoon laatuvaatimusten suhteen. Kuitenkin nämä vaatimukset eivät ole kaikkialla tasalaatuisia ikään kuin. Ja tämähän on ollut se huolenaihe, joka meillä on ollut eri maiden suhteen. Jo tänä päivänä alueelliset laatumerkinnät ovat olemassa. Ne ovat levinneet eri alueille hyvin nopeasti ja monissa tapauksissa, jos on olemassa alueellinen laatumerkintä, se ei välttämättä ole suhteessa sitten aitoon todellisiin, todelliseen laatuun. Ja näin ollen äh, tässä ne tuottajat, äh, jotka jotka todella kunnioittavat äh, eri äh, aitoja laatumerkintöjä ja materiaalisia merkintöjä, voivat joutua kärsimään tästä. Ja tämä aiheuttaa myös hämmennystä kuluttajien mielessä ihan siellä supermarketin hyllyllä, kun niitä erilaisia merkintöjä on niin kovin monia. Joten tässä mielessä minun mielestäni meidän kannattaisi nyt uudelleen suunnata ehkä tätä mietintöä luonnosta ottaen huomioon koko maaseudun kehittäminen toki, mutta samalla meidän tulisi muistaa, että meillä on Euroopassa jo erittäin tiukat laatuvaatimukset merkintöjen taustalla olemassa ja käytössä. Ja meidän täytyy nyt keskittyä vain siihen, mikä voi tuoda vielä lisäarvoa järjestelmäämme. Meidän täytyy korostaa sitä, että kuluttajille tiedottaminen on äärimmäisen keskeistä, kun näitä merkintöjä lyödään niihin pakkauksiin. Joten varmaankin kaikki tulemme tekemään teille tarkistuksia ja näiden tarkistusten kautta voidaan sitten nähdä, miten saataisiin ehkä hiukan uudelleen suunnattua tosiaan tätä mietintöluonnostanne. Mutta niin kuin totesin, minä tuen todella kaikkia niitä tuottajia, jotka kunnioittavat näitä tiukkoja laatumerkintävaatimuksia sekä maantieteelliseen alkuperämerkintään liittyviä vaatimuksia. Ja tietenkin ottaen huomioon sitten Leader ja muut aloitteet, niin voimme ehkä vahvistaa tätä työtä entisestään. Kiitoksia. Grazie, Adesso... Kiitoksia. Ja nyt Agnu ja sitten Hansson. Agnu, olkaa hyvä. Thank you very... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Tämä alueellinen laatumerkintä äh, asia on äh, kuin miinakenttä. Annan kolme esimerkkiä, jos, joka saattaa, jotka saattavat ottaa hämmennystä. Äh, joskus saattaa kyseessä olla vain paikallinen resepti, jonka mukaan tehdään vaikka cheddar-juustoa se on tietysti maakunta myöskin olemassa, mutta se kysymys on alkuperäisestä reseptistä, jolla juustoa tehdään. Ei sitä tarvitse välttämättä nyt siellä päin maailmaa tehdä. Sitten jos puhutaan vielä Stilton juustoa tai sitten jo, joitakin erityisiä piirakoita, jotka ovat perinteisesti britti, brittiläistä ruoanlaittoperinnettä, myöskin alueellista. alueellisista mutta ne edellyttävät Euroopan unionin lupaa tai tai sen täytyy odottaa sitten, että vastustaako jokin muu jäsen, jäsenmaa tällän, tämän reseptin paikallistamista tai laatumerkitsemistä, mikä minusta ihan väärin, se pitäisi olla jäsenmaan asia eikä muiden asia. Eli, eli tässä puhutaan, öö, puhutaan suomalaisista perunoista esiin ja ovat tästä mustan mullan maasta lähtöisin, että no, voisi olla King Edward tai Majestic tai jotain, jonkin muun merkkisiä perunoita, mutta kaikki, kaikki ovat sa- saman näköistä. Sitten on myöskin tällainen Welsh Rabbit, Rabbit. sillä ei ole mitään, oikeastaan mitään tekemistä jäniksen kanssa, Rabbit, jänis, vaan Rabbit se on ihan erilainen asia taas. Eli kannattaa jättää se kaikki tämän tällainen jäsenmaan kontolle, eikä antaa muiden jäsenmaiden sotkea siihen sormia. Johansson e poi oli... Kiitoksia Johansson ja sitten Klas. Eh, tack så mycket, Kiitos kollegat. Jokunen huomio ehkä liittyen tähän esittelijän mietintöluonnokseen. Ensinnäkin toteaisin, että mielestäni on aivan erinomainen asia, että tässä mietinnössä meillä on nyt mahdollisuus tällaiseen horisontaaliseen alueelliseen yhteistyöhön, koska kun ajatellaan maaseutua, ja ylipäätään harvaan asuttuja alueita, niin niiltä tällainen alakohtainen ajattelu on vienyt hyvin paljon, joten siksi on oikein hienoa, että tässä äh, keskitytään horisontaaliseen lähestymistapaan ja äh, kiinnitetään huomiota siihen täällä Euroopan parlamentissa. Kun sitten puhutaan niin sanotusta alueellisesta laatumerkinnästä, niin äh, kyllä minullakin on hiukan tässä kysyttävää ja hiukan ehkä pohdintaa. Ja varmaan tulen näitä sitten esittämään tarkistusten kautta, kun tätä työtä yhdessä teemme esittelijän sekä varjoesittelijöiden välillä. Niin kuin täällä nyt monet ovat jo todenneet, niin kun puhutaan alueellisista laatumerkinnöistä, niin tämä on aika paljon tällainen epävirallinen ilmaus siitä, että mitä tämä on. Tai niin kuin kohdassa seitsemän komission tulee tehdä tällainen konsepti, valmistella konsepti alueellisista merkinnöistä, laatumerkinnöistä. Ja niin kuin muutkin kollegat ovat täällä todenneet, niin täytyy muistaa myös suhde sitten muihin olemassa oleviin merkintöihin. Samoin sitten esittelijän huomio tässä seitsemännessä kohdassa todetaan, puhutaan paitsi tuotteista, maataloustuotteista, siis myös palveluista. No totta kai esimerkiksi matkailu voi olla tällainen maaseutupalvelu, mutta miten löydetään tapa toteuttaa mutta palvelujen alueellinen laatumerkintä tässä yhteydessä, en tiedä. Mutta toteaisin vielä, että ne osat tekstiä, joissa puhutaan tarpeesta vahvistaa alueellista yhteistyötä, ovat oikein hyviä kohtia. Ja juuri nyt työ, joka on käynnissä niin jäsenvaltioiden tasolla, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla, on tärkeää ja, ja tätä kautta voidaan vahvistaa tätä horisontaalista alueellista yhteistyötä erityisesti nyt kun käynnistyy tämä uusi monivuotinen rahoituskehys. Ja tietenkin eh, tässä on näitä periaatteellisia pohdintoja ihan tällä esittelijän mietintöluonnoksessakin esimerkiksi pohdintaa siitä, että kannattaako käyttää niitä välineitä, jotka jo olemassa, ovat olemassa, jotta saataisiin tätä yhteistyötä alueiden välillä vahvistettua vai tarvitaanko todella uusia välineitä tällä alueella? Tätä kannattaa kyllä ehdottomasti pohtia ja siitä keskustella, kun keskustelua käymme tästä mietintöluonnoksesta. Eli yhteenvetona voin tässä lopuksi vielä todeta, että mielestäni tämä on oikein hyvä ehdotus ajatellaan, kun ajatellaan tätä yhteistyön vahvistamista horisontaalisesti alueellisella tasolla oikein hyvä, niin että löydetään ne olemassa olevat mahdollisuudet, joita meillä jo on. Ja kyseessä on paitsi elinkeinoelämän yhteistyö, yritysten yhteistyö, myös kansalaisyhteiskunta otettava mukaan, koska hyvin useinhan näin on juuri äh, maaseudulla monillakin alueillamme. Mutta palaan tosiaan äh, sitten vielä asiaan äh, ja esitän ehkä tiettyjä tarkennuksia. Me varmaan tästä kyllä jatkamme vielä keskustelua sitten tarkistusten pohjalta. Tuossa kohdassa seitsemän tosiaan, johon jo viittasinkin, jossa puhutaan tästä ehdotetusta uudesta järjestelmästä, sen virallisesta suhteesta sitten muihin olemassa oleviin järjestelmiin, niin tämä on tärkeä kysymys ja ehkäpä esittelijä voi sitten jo voi puhua siitä, että miten näitä tarkistuksia tullaan käsittelemään. Kiitos. Grazie. Kiitoksia Johansson ja nyt Klas saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämmöisellä oma aloitteillahan, oma aloitteisella mietillä ei ole mitään lainsäädännöllistä merkitystä. Monet puhujat ovat suhtautuneet hyvinkin kriittisesti tähän antiin, mitä nyt on tässä mietintöluonnoksessa kuultu minä haluaisin tehdä ihan selväksi sen, että kaikki, se, kaikki mitä me emme tässä tarvitse todellakaan on, ovat, uud, ovat uudet merkinnät. Me, me haluamme miettiä sitä, että miten me voimme näitä olemassa olevia eh, paremmin etabloida ja tehdä tunnetuksi. Tästä on tehty hyvää työtä ja sen vuoksi tässä oma-aloitteellisessa eh, mietinnössä täytyy pitää huoli siitä, että me lähdetään kokonaan väärään suuntaan eh, Eurooppa ei välttämättä tällaisia alueellisia laitomerkkejä kauheasti tarvitse, koska me olemme jo aika, aika hyvällä tiellä ja hyvällä mallilla näiden laatu, alueellisten laatumerkkien suhteen. Tietysti tässä esittelijä on hyvää tarkoittanut kaikin tavoin, kun hän tätä oma-aloitteellista mietintöään on laatinut ja täytyy sitten miettiä sitä, sitä taustaa vasten ajatella, mitä, mitä me voimme nyt, miten me voimme tätä nykytilannetta entisestään parantaa mutta äh, se saa sitten vähän jalkoihin, jos, jos, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kohtaa seitsemän, jossa vaaditaan Euroopan komissiolta asetusta tähän näin. Mä olen, olen lähtöisin alueelta, joka tältä osin on hyvinkin aktiivinen ja, ja eurooppalaiset, eurooppalaiset aloitteet ja muut eurooppalaiset ohjelmat siellä ovat hyvinkin ihmisten tiedossa ja meillä on tällaisia aloitteita olemassa. Tässä, tämä ei rajoitu pelkästään maatalouteen eikä teollisuuteen eikä pelkästään matkailuun tai kulttuuriin, vaan kyseessä ovat kaikki, kaikki täällä Mooselin alueella puhaltavat tähän yhteen hiileen. Se on politiikko, talous, maatalous, matkailuala, matkailusektori. Ja tällä tavalla Tämä olisi hyvä aina pitää mielessä, mutta ei nyt lähdetä sentään mitään millekään lainsäädäntötielle hyvänen aika. Me täytyy nämä tuottajat motivoida niin, että he itse haluavat lähteä tällaisia hankkeita toteuttamaan ettei tätä kohtaa seitsemän sit todellakaan ajeta väkisin, kun käärmettä pyssyyn, vaan pyritään kaikin tavoin innostamaan näitä alueellisia toimijoita niin, että sitten pysyvät, että ne itse kehittävät näitä alueita. Alueiden määrittelemme niin ikään kääntyy itseään vastaan näin eurooppalaisella tasolla. Kannattaa yhdessä todellakin vielä todeta, mitä me miten me voimme tätä oma mietintöä sitten parantaa ja, ja viedä sitä eteenpäin sillä tavalla, että siitä tulee tällainen yleiseurooppalainen hanke ja konsepti. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia edustaja Klas. Ja tämän puheenvuoron myötä Saimmekin puheenvuoroluettelon päätökseen. Nyt pyydän komissiota, jos ö, haluatte käydä puheenvuoron, käyttämään puheenvuoron Michelle Rat. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission taholta haluaisimme korostaa sitä, että alkuperämerkinnät ja maantieteelliset merkinnät <clears throat> muodostavat jo merkkien järjestelmän, jotka suojelevat laatua laatua, joka liittyy tiettyyn alueeseen, tiettyyn alkuperän. Ainoastaan Euroopan unionissa tunnustetut alkuperä- ja alueen merkinnät ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää ilmaisemaan alueellista spesifiteettiä. Silloin kun laatu ei liity tiettyyn alkuperään, niin silloin artikla 17 uudessa maaseudun kehitysasetuksessa, joka hyväksytään myöhemmin, niin siinä se antaa mahdollisuuden tukea laatua jäsenvaltioiden tasolla. Ehto on kuitenkin se, että tätä järjestelmää ei rajoiteta tietyn alueen tuotteille, vaan kaikkiin tuotteisiin. Ja lopuksi komissio on hyväksynyt suuntaviivoja, jotka liittyvät laatuun ja alueellisuuteen muun muassa vuonna 2009, silloin kun se esitti suuntavivoja, jotka liittyvät vapaaehtoisiin sertifikaattoihin maataloustuotteiden ja elintarviketuotteiden osalta. Eli tältä osin aiheesta on jo julkilausuma esitetty. Mitä tulee alueen kaikkien tuotteiden laatumerkintä se saattaisi tehdä hallaa alkuperämerkinnöille ja tietyille alueille. Tällainen äh, uusi merkki saattaisi hämmentää äh, kuluttajia. Tällainen alueellinen merkki äh, on, kun siitä puhutaan, niin on otettava huomioon myös perussopimuksen ähm, artikla artiklat ja sen vuoksi komissio ei tue tällaista alueellista laatumerkkiä. Bene, grazie. Kiitoksia. Haluan kiittää komission edustajaa ja nyt annan puheenvuoron Eerikille. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toden tottakin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä ja kommentoijia, koska tässähän ei ole niinkään kyse merkistä, vaan maaseudun kehittämisestä ja ö, maataloudesta. Nythän meillä on kaikenlaisia ö, mar- merkkejä, mutta ne eivät vielä riitä koko maaseudun elämän suojelemiseksi. Tämä on paljon mutkikkaampi tämä asia ja monet puheenvuoron käyttäjät ö, puhuivat siitä, miten ö, alueella peräänkuulutetaan synergiaa. Ja kaikki tietysti liittyy maataloustoimintaan, mutta maataloustoimintaa ei voida erottaa matkailusta, palvelusta, kulttuurista ja yhteiskuntaelämästä ylipäänsä. Ja siitä tässä oli kyse. Ja tätä nykyä, tänä päivänä en minä ole löytänyt vielä mitään varsinaista aluelaatumerkkiäkään, mikä se olisi, mutta ei tässä ollutkaan kyse siitä, vaan siitä, että että haluamme suojella maaseudun kehitystä. Joku sanoi täällä, että tällainen merkki aiheuttaisi hämmennystä, mutta ei. Tässä on kyse metodista, joka mahdollistaisi sen, että kaikki alueen toimijat voisivat kollektiivisesti pohtia omaa kehittymistään. Kun ajatellaan erilaisia laatumerkkejä ja muita, niin ne eivät välttämättä luo sellaista yhteistä näkemystä. Kun puhutaan vaikkapa alkuperämerkistä, niin se on tietenkin yksi oman kaltaisensa merkki, mutta meidän täytyy pohtia sitä, miten me voisimme antaa jonkinlaiset yhteiset puitteet, yhteisen metodin, niin että ää, äh, esimerkiksi ää, äh, ympäristöä voitaisiin paremmin... Äh, että, että koko toimintaympäristöä voitaisiin paremmin suojella. Eli hyvä puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että ehkä, ehkä tämä Ehkä tämä problematiikka tulisikin esittää hiukan eri näkökulmasta tämän päivän keskusteluiden äm, näkökulmasta. Eli ä, ei puhuttaisi niinkään merkistä, vaan ylipäänsä lähdettäisiin lähestymään tätä asiaa maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi lähteä pohdinnoissamme nimenomaan maaseudun kehittämisestä, kun ajatellaan ähm, jos ajatellaan maaseudun kehittämistä ja ylipäänsä yhteisen maatalouspolitiikkamme kehittämistä, niin mikään ei mene eteenpäin, jos meillä ei ole kokonaisvaltaista käsitystä maaseudusta, joka ottaa huomioon myös sosiologiset ja taloudelliset kysymykset. Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Äh, meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme mobilisoida kaikki tokijat, luoda synergioita kaikkien maaseudun toimijoiden kesken. Tässä, hyvä puheenjohtaja, oli minun päätelmäni. Voi olla, että tämä aihe hiukan provosoi. Tämähän oli oma aloite, mietintö, mutta hyvähän se on, että tällä tavalla voidaan viedä ajattelua eteenpäin. Ja vielä kertaalleen haluaisin sanoa, että että ei tässä ole kyse kilpailusta olemassa olevien merkkien kanssa, vaan halutaan, halutaan pikemminkin pohtia pitkällä tähtäyksellä sitä, miten voidaan estää ongelmat, jotka johtuvat siitä, että kaikki elämä keskittyy urbaaneille alueille. Maaseutuakin täytyy kehittää. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä. Hyvä Erik, tämä oli hyvin kiintoisa keskustelu ja meillä on vielä mahdollisuuksia palata tähän asiaan. Katsotaan, miten eri näkemykset voidaan ottaa huomioon jatkossa. Nyt menemme esityksestämme viimeiseen kohtaan, kohtaan 11. Kyse on virallisesta valvonnasta ja muusta muista virallisista toimista, joita suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi. Esittelijä on Britta Reimers, olkaa hyvä. yeah, danke. Eh, no, momento, momento, Britta. Hetkinen, hetkinen, Britta. Niin, mehän, minähän en kertonut vielä äh, edellisen mietinnön äh, takarajoja. Ensimmäinen lokakuuta on muutosehdotusten takaraja, koska meidän täytyy hyväksyä äh, oma aloitte mietintö 25. marraskuuta. Anteeksi, että keskeytin. Nyt palaan Brittaan. Mehän jo eilen kuulimme eh, siitä, että komissio on esittänyt eh, paketin, eh, joka koskee kasvieläinten terveyttä. Se on erittäin tärkeä paketti, kun ajatellaan lainsäädännön uudistamista. Ja pidämättä puheita ainakin puheenvuoron Brittalle. Hän voi esitellä tämän aiheen. Kuten tiedätte, niin tässä kohtaa teemme yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa tänään tapaan valiokunnan puheenjohtajan, jotta toivottavasti löydämme hyvän ratkaisun valiokuntiemme välisiin pieniin ongelmiin. Dankeschön. Kiitoksia. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on hyvin tärkeästä aiheesta, tästä aiheesta nyt ensimmäinen tilaisuus käydä keskustelua, eli virallinen valvonta. Komission tavoitteena on terveys- ja turvallisuusstandardit toteuttaa koko elintarvikeketjussa mahdollisimman hyvin niin, että todella terveyden suojelua mahdollistetaan, parannetaan ja samalla yksinkertaistetaan lainsäädäntöä. Sitä yhdistetään niin, että seitsemästä kymmenestä lainsäädäntöosasta yhdistetään viisi. Eli Tämä on valtava paketti. Komissio haluaisi purkaa byrokratiaa niin tuottajien kuin elintarvikeyritystenkin kohdalla ja luonnollisesti tieteellisesti perusteltu öö, toiminta on tässä taustalla. Samoin meidän täytyy eläintauteja sekä kasvitauteja pyrkiä torjumaan entistä paremmin. Tätä virallista valvontaa halutaan vahvistaa niin, että rohkaistaan jäsenvaltioiden valvontaviran omaisia toimimaan tehokkaammin ja yhdenmukaisemmin. E, tätä kautta halutaan luonnollisesti kuluttajia sekä yrityksiä suojella vahingolta taloudellisilta ja muilta ja tässä todella siis katetaan koko elintarvikeketju. Kaikkein pienimmät yritykset, niiden suhteenhan on todettu, että on vaarana, että uudet maksut ja uusi taakka tulee myös pienimpien yritysten kontolle, niin tästä niitä pyritään suojelemaan samalla niiden kilpailukykyä huomioon ottaen. Jäsenvaltioissa Ähm, tulee myös äh, mahdollisuus äh, sakoille, äh, joiden on tarkoitus olla luonteeltaan myös tällä tavalla ennalta pelottavia niin, että esimerkiksi hevosen lihaskandaalin tapaisia skandaaleja ei pääsisi tapahtumaan. Tässä ehdotetaan koko joukkoa delegoituja säädöksiä, kun 70 lainsäädäntöosasta todella tehdään vain viisi, niin komissiolle ehdotetaan koko joukko delegoituja säädöksiä ja nyt meidän täytyy olla aika tarkkana täällä eh, sen suhteen, eh, mitkä delegoidut säädökset hyväksymme niin, että eh, kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa ja Euroopan parlamentin toimivaltaa, eikä päästetä komissiota ihan villinä vapaaksi tekemään mitä lystää. Aivan varmasti tulemme keskustelemaan näistä maksuista, koko maksujärjestelmästä. Tässä komission on luotava tehokkaat hyvät puitteet. Tätä me luonnollisesti kannatamme. Samalla kuitenkin täytyy muistaa läheisyysperiaate ja sen ohjaava ajatus. Eli puututaanko tällaisten maksujen kautta sitten jo jäsenvaltioiden äh, taloudelliseen äh, itsemääräämisoikeuteen, mitä tulee niiden talousarvioihin, joten on mahdollista, että nämä maksut täytyy sitten toteuttaa Euroopan unionin talousarvion kautta. Samalla täytyy muistaa, että meillä on myös liittovaltiomuotoisia jäsenvaltioita, joiden alueilla on myös oma toimivaltansa. Kaiken kaikkiaan tämä ehdotus on hyvin laaja ja hyvä niin. Tähän astihan oikeastaan elintarvikeketjua laadun, hygienian ja turvallisuuden suhteen on tarkasteltu lähinnä tuottaja, valmistaja, myyjä ketjun kautta. Mutta tässä meidän täytyy nyt olla tarkkoja, ettemme luo lisää byrokratiaa viljelijöillemme. Eh, näin hän on osittain tapahtunut eh, eh, uudistusohjelmissamme, eli meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Samoin meidän täytyy tarkastella sitä, että miten tämä kaikki liittyy sitten, tai minkälaisia vaikutuksia tällä on yksittäisten lainsäädäntökysymysten kohdalla jäsenvaltioille, jos todella meillä on tällä hetkellä 70 lakia ja tulevaisuudessa lakeja tulee olemaan vain viisi, niin meidän täytyy katsoa, että miten tämä käytännössä on ylipäätään toteuttamiskelpoista kaikissa jäsenvaltioissa ja että katetaanko tässä myös sellaisia lakeja, jotka itse asiassa ovat jäsenvaltioiden vastuulla ja joiden suhteen parantamisen varaa on. Voi, tässä tarvitaan vielä paljon keskustelua eri poliittisten ryhmien välillä ja arjoesittelijöiden kanssa siis. Tämä on niin laaja paketti, että meidän täytyy olla varovaisia. Älkäämme äh, unohtako huolellisuutta, eli älkäämme kiirehtikö liikaa. Haluaisin todella sellaisen paketin, joka äh, toimii sitten vuosikymmeniä eteenpäin. Minä kovasti odotan kollegojen kommentteja. Kiitos. Molto bene, grazie Britta. La parola... Eh, Kiitoksia Britta. Ja sitten Garcia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eh, kiitos puheenjohtaja. Olen eh, esittelijä Raimersin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kyllä asiassa tulee toimia, mutta kyse on varsin laajasta asiasta ja ajatellaan sitten Ähm, sellaisiakin aloja, jotka ovat äh, elintarvikeketjun ulkopuolella, niin nekin tulisi osittain kattaa. Kun puhutaan vaikkapa tuotannosta, äh, luomuviljelystä, luomutuotannosta osittain ja sitten äh, maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, niin katetaanko ne tässä ehdotuksessa. Samoin virallinen valvonta, ja muu valvonta. Tämä rajanveto ei tule tässä ehdotuksessa vielä selväksi. Samoin mielestäni tämä muut, muu kappale täytyisi poistaa kokonaan. Komissio pyrkii tässä nyt delegoitujen säädösten kautta kyllä kahmimaan toimivaltaa ja minun mielestäni tässä meidän täytyy olla varovaisia. Komission ei tule sotkeutua sellaisiin asioihin, jotka eivät sen toimivaltaan kuulu, e, koska näin komissio yrittää kyllä kävellä muiden toimijoiden, kuten tämän Euroopan parlamentin ylitse. Joten e, kyllä me täällä valiokunnassakin olemme e, useaan otteeseen jo joutuneet kokemaan, että komissio yrittää yrittää viedä meiltä maton alta, vetää meiltä maton altamme delegoitujen säädösten kautta eh, sillä tekosyyllä, että näin voidaan toimia tehokkaammin. Ei käy. Kun puhutaan näistä maksuista ja siitä, että hygieniaviranomaiset huolehtivat, huolehtivat tästä suoraan, niin tämä kyllä itse asiassa puuttuu joidenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nimittäin esimerkiksi meillä Espanjassa järjestelmä on sellainen, että tämä ehdotus ei meille sovi ja meidän täytyy jättää jäsenvaltioiden harkinnan valtaan, miten ne tällaiset asiat hoitavat. Kyseessä on läheisyysperiaate, sitä on kunnioitettava. Komissio ei voi nyt todellakaan kahmia tässä itselleen sellaista toimivaltaa, joka sopimusten mukaan sille ei kuulu. Lopuksi toteaisin, että mitä näihin tarkastuksiin tulee, tarkastuksiin, joita kolmannet maat toteuttavat, meidän jäsenvaltioissamme ennen kuin myöntävät sitten tuontiluvan meidän tuotteillemme, niin mielestäni tässä myös komissio menee ehdotuksessa liian pitkälle. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron komissiolle. Carmen Garau lienee kysymyksessä. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari kommenttia, ehkäpä yksi tärkein kommentti. Nimittäin se, että tämä ehdotus luonnos sitä ei luonnosteltu tyhjiössä taikka nollasta, lainsäädäntöä on jo virallisista tarkastuksista 82-2004 asetus on kyseessä. Siinä säädetään jo niistä asioista, jotka täällä tulivat mainituiksi, mukaan luettuna maksut ja mukaan luettuna toimivallat, toimivaltaisten viranomaisten ja toimivallat, joiden tehtävä on toteuttaa virallisia, virallista valvontaa erityisesti näistä maksuista. Lainsäädäntö tällä hetkellä on sellainen, että sitä sovelletaan ja siinä säädetään maksuista ainoastaan sektorin tietyillä osilla. Eli vain tietyt tahot ovat vastuussa virallisen valvonnan kustannuksista. Eli tässä halutaan saada aikaan tasainen pelikenttä ja ottaa, huo, ottaa mukaan myös muut toimijat niin, että nekin osallistuivat virallisen valvonnan kustannuksiin. Ei tässä harmonisoida tapaa, jolla maksut lasketaan, vaan siinä on kyse siitä periaatteesta, että toiminnan tulee perustua kustannuksiin, mutta toisaalta jäsenvaltioissa kustannukset ovat erilaiset niin, että kustannukset heijastelevat ylipäänsä elinkustannuksia kyseisessä jäsenvaltiossa. Mitä tulee luomu, viljelyyn ja muuhun, ne ovat kyllä asetuksen sovellusalan piirissä – Ehkäpä kaikkein tärkein muutos tässä ehdotuksessa on se, että ähm, virallisen valvonnan asetuksen sovellusalaa laajennetaan niin, että kaikki äh, että se koskee kaikkea valvontaa, jota toteutetaan elintarvikeketjussa ihan alkutuotannosta markkinointiin. Eli samat säännöt kattavat kaiken toiminnan. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin? Yksi tärkeä uutuus, johon ehdotus pyrkii, on se, että mahdollistettaisiin se, että delegoiduin säädöksin voitaisiin hyväksyä tiettyjä valvontavaatimuksia tietyillä alueilla. Toteaisin tässä kohtaa vain sen, että tämä ehdotus pyrkii vastaamaan tarpeeseen, siihen, että olisi mahdollisuus tietyillä alueilla, esimerkiksi lihan tarkastuksessa tai luomualueella tai muilla alueilla, että saataisiin selkeät yhdenmukaiset säännöt, jotka säätelisivät sitä, millä tavalla toimivaltaiset viranomaiset varmistavat lainsäädännön valvonnan ja toteuttamisiin. Eli tässä on kyse tärkeistä säännöistä, jotka pyrkivät vastaamaan eri sektoreiden valvontatarpeisiin. Lopetan tähän puheenjohtaja, kiitos. Bene, ringraziamo la... Kiitoksia, kiitoksia komissiolle ja tässäpä kohtaa annan puheenvuoron vielä Britta Reimersille muistuttaen, että tarkistusten takaraja tässä tapauksessa on 11. marraskuuta. Ole hyvä. Ja, Kiitos. Kiitos näistä kuuluista puheenvuoroista. Meillä on tässä nyt runsaasti aikaa lyödä viisaat päämme yhteen sen suhteen, missä näemme ongelmia ja miltä osin haluamme komission ehdotusta tukea. Kaikkien meidän yhteinen tavoitehan on parempi, turvallisempi elintarvikeketju, paremmat tarkastukset, parempi valvonta. Kaikki haluamme, että esimerkiksi eläintautien ja kasvutautien suhteen meillä on ongelmia, erityisesti kun ajattelemme vientialaa ja muiden jäsenvaltioiden tunnustusta. Joten emme me tässä vielä nyt ole päässeet tavoitteeseen, mutta Kyllä tässä täytyy keskustella vielä paitsi tavoitteista myös tiestä sinne ja aivan varmaan saamme aikaan järkevän äh, lopputuloksen. Kiitos. Bene, grazie Britta. Hyvä, kiitoksia Britta. Ja toistan vielä, että tarkistusten jättöpäivä on 11.11. .11. ja joulukuussa 17. päivää äänestetään tässä valiokunnassa. No niin, nyt olemme saaneet esityslistan kohdat käsitellyiksi, koska kuten eilen jo kuulitte, niin muutamat kohdat peruttiin tai siirrettiin 39. kokoukseen. Ja nyt voimmekin lopettaa tämän Comagrin kokouksen. Muistuttaisin, että 15. päivä on koordinaattoreiden kokous. Siis, anteeksi, tulkikorjaa, kello 15 on koordinaattoreiden kokous tässä salissa. Ja kello 16 on sitten komission ja Liettuan, eli puheenjohtajavaltion kanssa trilogi. Kokous päättyy ja 39. tapaamme uudestaan, jolloin äänestämme loppuäänestyksen ympin uudistuksesta. Näkemin